hyödyllistä ja innoittavaa mietintöä. Pyydän jälleen kerran anteeksi sitä, että herra Dali ei ole paikalla, koska hänellä on henkilökohtaisia esteitä. Thank you, Commissioner, and, uh, we thank, uh, Kiitoksia. Kiitos edustaja Severialle mietinnöstä ja kollegoita. Kiitämme puheenvuoroista. Seuraava kohta esityslistalla on edustaja Gallon mietintö immateriaalioikeuksien valvonta sisämarkkinoilla. Ensin puheenvuoron saa esittelijä. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Parlamentin täytyy tarttua tilaisuuteen äänestää tästä oma mietinnöstä, joka ei ole minun mietintöni, vaan tulosta lukuisista kompromisseista niin, että voimme avata laajan keskustelun jo lähestulkoon kymmenen vuoden ajan kaikissa teksteissämme toistamme sitä, että eurooppalainen talous on oltava tietopohjainen, tietoon perustuva talous. Meidän täytyy vastata tähän haasteeseen. Se on muotoutunut nyt digitaaliaikana maailmanlaajuiseksi haasteeksi. Innovointi ja luovuus muodostaa 7 prosenttia BKTstä Euroopan unionissa ja 14 miljoonaa työpaikkaakin se luo. Sen on oltava eurooppalaisen talouden valttikortti tiukassa kilpailutilanteessa. Meidän on siis suojattava tätä alaa, muutoin se katoaa. Mikä väline mahdollistaa tällaisen suojelun? Mitä, mikä väline voisi kannustaa yrityksiä innovoimaan? Mikä väline kannustaa kulttuurista moninaisuutta niin, että se voi hohtaa myös maailmanlaajuisesti? Mikä väline johtaa siihen, että tutkijat, taiteilijat, insinöörit, intellektuellit voivat luoda? Mikä väline mahdollistaa sen, että luova innovatiivinen sektori kukoistaa, mikä väline mahdollistaa sen, että pk-yritykset ja nuoret yrittäjät ryhtyvät yrittäjiksi ja toteuttavat Eurooppa 2020 strategiaa? Vastaus on väistämätön. Meidän on suojeltava teollisia ja tekijänoikeuksia. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että meidän on suojattava henkistä omaisuutta, mutta nyt kun elämme internetin aikakautta, niin jotkut meistä ovat eh, hieman kadoksissa, hieman hukassa. He eivät ole vielä oikein ymmärtäneet, että meidän on suojattava myös kaikkea omaisuutta, joka toimii digitaalisessa todellisuudessa. Eh, videopelejä, kirjoja, ohjelmistoja, internet eh, ei saa jänäyttää, jämähdyttää meidän mieliämme. Tämä on valtava mahdollisuus, josta meidän on oltava iloisia. Meidän on taattava kaikille EUn kansalaisille pääsy internettiin. Kyseessä on oikeus. Meidän on myös käytettävä lainsäädäntötekstejä hyväksemme internetissä. Kyseessä ovat nimenomaan oikeudet ja oikeuksien suojelu. Jos näin ei to- toimita, elämme viidakko-olosuhteissa ja siellä vallitsee voittajan, vahvimman laki. Haluammeko me tuhota luovan sektorin, innovoivan sektorin tulokset niin, että eh, uhraamme sen turhan päiten? Aiommeko me eurooppalaisina päätöksentekijöinä eh, sortua demagogiaan ja populismiin vai kykenemmekö me kantamaan vastuumme ja harkitsemaan asiaa syvällisesti? Haluan esittää tämän kysymyksen siksi, että mietinnön taustalla on nimenomaan se, että välitämme komissiolle viestin siitä, että yhdistämme voimamme, jotta löytäisimme asianmukaiset ratkaisut meidän täytyy päästä eroon populistisista reflekseistä. Täytyy unohtaa poliittiset kriisit ja muistaa yleinen yhteinen etu. Meidän täytyy ajatella innovatiivisen luovan sektorin eh, tulevaisuutta. Eh, näiden ihmisten tulevaisuus on käsissämme. Tämä keskustelu on vasta alkamassa. Kiitos. Thank you very much indeed. Kiitoksia. Nyt Catch the Eye, menettely ilman puhujalistaa. Jotkut puheenvuoroa pyytäneet osallistuivat jo edelliseen keskustelukohtaan, joten... Uh, Mr. Boris, I'm sorry. Mr. Enshu, Mr. Manders, Mrs. Lichtenberger and Mr. Ehrenhauser. <clears throat> so the floor is with Mr. Boris. Nyt edustaja Boris. Olkaa hyvä. Przede wszystkim chciałem podziękować pani Galo. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää hyvästä ja tasapainoisesta mietinnöstä, joka vain vahvistaa käsitykseni, että Euroopan unioni haluaa suojella immateriaalioikeuksia ja että me todellakin suojelemme näitä oikeuksia Euroopassa. Taustalla on Euroopan komission tiedonanto, joka käsitteli digitaalista asialistaa. Taustalla on niin ikään muita mietintöjä ja tiedonantoja, jotka, kulku, jotka liittyvät tähän samaan asiaan. Tämä mietintö on erittäin hyvin tasapainossa ja tämä on sille eduksi. Tässä ei liiaksi keskitytä väärennyksiin ja piratismiin Tietystikin kyse on myöskin näiden estämisestä ja tietoisuuden kasvattamisesta. Jotkut kansalaiset eivät tiedä, että he loukkaavat toisten ihmisten oikeuksia, kun he ostavat jonkin väärännetyn tuotteen. Toteasin myöskin saman, jonka olisin halunnut sanoa edellisenkin mietinnön yhteydessä. Meillä on erittäin hyviä kaupallisia malleja, joiden avulla voidaan suojella tekijänoikeuksia ja jotka auttavat suojaamaan myöskin luovaa työtä tekeviä ihmisiä. Samalla voimme auttaa kuluttajia tekemään sellaisia valintoja, jotka ovat asianmukaisia ja samalla hinta on kohtuullinen. Lähtökohta on erittäin hyvä, mutta kun on kyse immateriaalioikeuksien suojasta, niin totesin, että mietintö on aivan erityisen hyvä. Kiitoksia. Kenties voimme hieman nyt hellittää ja pyytää Rubikia, ja Jaata, Engströmiä ja Roittovaa Hänhän oli IMKON esittelijä käyttämään myös puheenvuoron. Seuraavaksi edustaja Encho. Ședinte, consider că raportul în dezbatere este binevenit și se încadrează inițiativei generale a... Puhemies, tämä mietintö on todellakin ajankohtainen. Euroopan parlamentin tehtävänä on tehdä teollisista oikeuksista yhä varmempia ja taatumpia. Haluaisin korostaa tiettyjä periaatteellisia seikkoja, jotka olisi syytä sisällyttää tähän mietintöön. Ensinnäkin se, että pitäisi tehdä selkeä ero. Toisaalta korostaa siis sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia ja toisaalta taas tekijän oikeuksia. Voi olla myös niin, että aiheutuu tiettyjä haittoja, mutta uhka kansanterveydelle ei voi tietenkään olla samassa kategoriassa kuin esimerkiksi jonkin taloudellisen, äh, taloudellinen uhka. Kiitoksia. Edustaja Mann. Ehm, Kiitos puhemies. Haluan kiittää esittelijää yhteistyöstä. Rouva Gallo ja Juri Valiokuntaa pääsevät erinomaiseen kompromissiin, vaikka keskustelu onkin ollut aika emotionaalista, ristiriitaista. Omassa ryhmässänikin vastaanotto oli aika ristiriitainen oli puolesta ja vastaan. No toivon, että huomenna tämä saadaan läpi, mutta valittelen sitä, että keskustelu on kestänyt niin pitkään, eikä oikeastaan ratkaisuun ole päästy. Me haluamme lisää innovaatioita, sähköistä kauppaa, lisää sisämarkkinoita, lisää tekijänoikeuksien kunnioittamista. Siksi mielestäni on aika valitettavaa, että ei ole varmaa, että tämä menee huomenna läpi. Toivon, että kaikki äänestävät huomenna oikein. Me tarvitsemme eurooppalaista lähestymistapaa ja toivon, että komission jäsen Barnier tekee ehdotuksen oikeudellisista puitteista Euroopan unionissa mitä immateriaalioikeuksiin tulee, sillä tämä tarve on aivan valtavaa. Me tarvitsemme tällaiset koko EUn kattavat luvat. Tämä on valtava este ja siitä on kyllä päästävä. Kiitos, edustaja Lichtenberger. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, ei ole sattumaa, että tästä asiasta on vaikea päästä sopimukseen koska tässä kaksi äh, asiaa, jotka eivät äh, sovi yhteen, on pantu saman pataan. Jos olisimme sopineet vain tekijänoikeuksista, mutta se, että tämä nyt on sotkettu internettiin, on väärä yhdistelmä, koska internet äh, vaatii aivan muita strategioita kuin pelkät immateriaalioikeudet. Näitä ei voi sotkea yhteen. Lisäksi on tehtävä selväksi, että kaikki nettiin liittyvät liittyvät äh, rikosten etsimiset äh, rikkovat äh, sitten kansalaisten oikeuksia vastaan. Ja kun nyt puhutaan kulttuurin käytöstä netissä. Ja tämä jo oikeastaan asettaa minut puolirikollisen asemaan, toinen jalka on jo suunnilleen vankilassa. Niin sittenhän internetin mahdollisuudet jotka liittyvät taiteeseen, kulttuuriin, luovuuteen. Minä en niitä oikeuksia sitten voi käyttää. Eikö nyt kannattaisi puhua asioista avoimesti? Se olisi paljon järkevämpää. Kiitoksia, edustaja Ehrenhauser. Yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. No tietenkin äh, tuoteväärennösten ja väärennösten torjuminen on meille hyvin tärkeää, mutta en ole kyllä kollegan kanssa samaa mieltä, sillä olen nuorten ja monien kansalaisten kanssa täysin samaa mieltä siitä, että tässä yritetään esimerkiksi artiklassa 22 ähm, internetin käyttöä rajoittaa takaoven kautta. Kyllä, piratismia ja tuoteväärennöksiä halutaan torjua, mutta tässä komissio käyttää näitä ikään kuin takaovena internetin suitsimiselle ja sensuurille. Ja kyllä de facto miljoonat kansalaiset tässä kriminalisoidaan ihan niin kuin vihreiden vaihtoehtoinen teksti toteaa. Sitten halutaan perustaa taas uusi viranomainen, tätä minä vastustan, koska kyllä meillä tällä hetkellä on jo rakenteet, jotka voivat huomattavasti enemmän rahaa säästäen tätä asiaa käsitellä. Kiitoksia sitten Ryby. Kiitoksia puhemies. No niin, onpa kyseessä sitten fyysinen tai henkinen omaisuus, niin tämä on kyllä markkinatalouden kivijalka ja siksi meidän on hyvin tärkeää miettiä, että miten tätä aihetta saisimme säänneltyä hyvässä konsensushengessä. Joka tapauksessa meillä täytyy olla yhden luukun politiikka. Kyllä kuluttajan tai itsenäisen ammattiharjoittajan tai pienen tai keskisuuren yrityksen voi, täytyy voida saada kaikki luvat yhdeltä luukulta. Ja kun ajatellaan koko Euroopan kattavia lisenssejä immateriaalioikeuksien suhteen, niin me tarvitsemme immateriaalioikeuksia ajatellen yhtenäismarkkinat. Jokainen kieli on tärkeä kulttuurisesti ja kyllä meidän täytyisi päästä tilanteeseen, että kun lisenssi on myönnetty yhdellä kielellä, se olisi voimassa koko unionin alueella ja se olisi näin kaikkien käytettävissä. Meidän on, tämän ehdotuksen täytyisi olla myös teknisesti neutraali niin, että että immateriaalioikeudet toteutuisivat kunnolla. Ja meidän täytyisi myös saada rangaista niitä, jotka näitä oikeuksia vastaan rikkovat. Kiitos. Engström. Kiitoksia nyt edustaja Engström, olkaa hyvä. Thank you. There are several problems with this report, but I'll highlight one. Mietintöön liittyy ongelmia. Mainitsen niistä vain yhden. Epäjohdonmukaisuus. Osa todetaan, että meillä ei ole lukuja eikä faktoja, jotka olisivat tarpeen lainsäädäntöä varten. Sen vuoksi tämän tarkkailuelimen pitäisi faktoja kerätä. Toiseksi kritisoidaan komissiota siksi, että se ei ole laatinut lainsäädäntöä, ja sitten todetaan, että tarvitaan ei-lainsäädännöllisiä toimia ja niin poispäin. Olen samaa mieltä kyllä siitä, missä alussa todetaan, meillä ei ole lukuja eikä faktoja jotka mahdollistaisivat poliittisen teon. Tämä on perustavanlaatuinen ongelma. Ja tämä on se syy, miksi eurooppalaiset toimielimet eivät ole löytäneet kunnollisia poliittisia suuntaviivoja tätä asiaa vastaan, tätä asiaa varten. Minä tuen vihreiden, kuen ja sosialistien tekstiä, jossa todetaan, että toimitaan ensin tiedot ja faktata ja luvut ja sitten vasta ryhdytään lainsäädäntö toimii. Kiitos. Kiitoksia. Nyt edustaja Jaar. Ja. Kiitos puhemies. Jäsenvaltioilla on hyvin erilaisia käytänteitä eh, immateriaalioikeuksien suhteen ja tämä on varsinainen este myös sisämarkkinoiden eh, toiminnalle – ja immateriaalioikeuksien rikkomukset usein liittyvät järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja internet tarjoaa tälle, rikollisuuden, tälle rikollisuudelle kyllä hyvät toimintaolosuhteet. Siksi tarvitaan Euroopan unionin yhteistä toimintaa. Ja Tämä on välttämätöntä myös sisämarkkinoiden toiminnalle. Haluan kiittää esittelijää, joka on tarttunut hyvin tärkeään aiheeseen ja olen täysin varma siitä, että palaamme asiaan tässä talossa kyllä vielä useaan otteeseen. Kiitos. Thank you. And finally, Mrs. Kiitos. Edustaja Roitova. Kiitoksia paljon puhemies. IMCO-valiokunnan lausunnon laatijana minun täytyy kyllä sanoa, että olen kovin pettynyt, koska Rovagallo ei ottanut huomioon meidän suosituksiamme. Vastatessaan minun kysymykseeni komissio on vahvistanut, että ehdotus luoda eurooppalainen merkki tullaan ottamaan huomioon jopa jo ensi vuonna. Kiitoksia komissiolle tästä. Meidän täytyy taistella väärännettyjä tuotteita vastaan, varsinkin silloin kun ne tulevat Aasiasta käsin. Mietinnössä on mainittu keinoja, joilla tätä taistelua voidaan käydä. Ikävää, että meppien kesken on suuri erimielisyys kuitenkin siinä tekstin osassa, jossa viitataan tekijän suojan alaisten taideteosten tai teosten lataamisesta omalle tietokoneelle. Tämä saattaa johtaa siihen, että teini-ikäiset lapset joutuvat vankilaan. Tämä ei välttämättä auta kuitenkaan suojaamaan tekijöitä väärännyksiltä, vaan pikemminkin näitä tekijänoikeusmaksuja keräävät yhteisöt tästä jo saavat enemmän hyötyä. Ei tämä ole kovin tasapainoinen lähestymistapa. Kiitoksia kollegat. Nyt varmaankin komissio voi esittää puheenvuoron, joka tyydyttää aivan kaikkia. Ah, Puhemies, kuuntelen aina herkällä korvalla sitä, mitä eurooppalaiset parlamentin jäsenet puhuvat ja toteavat. Kun ajatellaan tätä diagnostiikkaa ja ehdotuksia, niin eh, voin todellakin kiittää vilpittömästi edustaja Galloa ja Euroopan parlamenttia sitä mielenkiinnosta, jota se on osoittanut. Ja tässä oli jälleen yksi lisätodiste tästä kiinnostuksesta. Meidän on kunnioitettava immateriaalioikeuksia. Tiedän, että tämä mietintö on aiheuttanut laajaa keskustelua ja se on asian kuuluvaa. Tarvitaan oikeanlainen tasapaino kaikkien eri intressitahojen välille – Ryby ja Boris totesivat täällä, että me tarvitsemme tehokasta tekijänoikeuksien, teollisten oikeuksien suojaa. Ja samaan aikaan täytyy muistaa myös työpaikat. Sallinette, että puhun luovan työn oikeutetusta korvauksesta. Me puhumme myös teollisesta luovuudesta, luomisesta – ja tähän, tässä piilee myös demokratian jonkinlainen siemen tai ydin. Eli ihmisen luomusta täytyy suojata ja hänen täytyy saada myös siitä asianmukainen korvaus. Eli yleisesti tämä ajatus piilee myös väärentämisasioiden taustalla. Tulevina kuukausina komissio tekee läheistä yhteistyötä äh, kaikkien parlamentin ryhmien kanssa, jotta voimme vahvistaa äh, piratismin ja väärännösten vastaista taistelua, niin kuin edustaja Roittova täällä korosti. Komissio pitää tervetulleena sitä äh, tiivistyvää taistelua, jota olemme tehneet lainsäädännön alalla ja myös muissa toimissa. Taisteluun täytyy liittää myös myönteiset toimet, esimerkiksi niin että eh, kehitetään laillisia keinoja toimia tällä alalla. Meidän täytyy myös herätellä kansalaisia, eh, ei pelkästään nuoria, vaan kaikkia kansalaisia näille ilmiöille. Engströmin pyynnön mukaisesti meidän on saatava kiistattomat tilastotiedot käyttöömme siitä, kuinka laajaa eh, väärentämistä levittäminen ja piratismi onkaan ilmiönä. Ja tällä luonnollisesti on vaikutukset taloudelle ja yhteiskunnalle, aivan niin kuin parlamentin jäsenet äsken muistuttivat. Komissio keskittyy vain erityisesti seurantakeskuksen kehittämiseen ja muiden toimien kehittämiseen niin, että hallinnollisen yhteistyön kautta, josta olemme sopineet jo vuonna 2009, päästään eteenpäin. Ensi syksynä, kun ajatellaan kaikkia ulottuvuuksia, joita liittyy piratismiin ja väärennyksiin, meillä on todellakin toimintaohjelma käytössämme, joka sitten mahdollistaa sen, että konkreettisesti tiedonannon kautta, tutkimuksesta, koulutuksen kautta, jota toteutetaan kaikissa jäsenvaltioissa, esimerkiksi rajavalvonnan yhteydessä ja asiantuntijoiden ja seurantakeskuksen työn pohjalta aiomme toteuttaa tämän aivan konkreettisesti ja todellakin uskottavalla tavalla. Meidän täytyy korostaa myös lainsäädäntöpuitteiden parantamista, niin kuin esittelijä totesi. Ja tarvitaan totta kai Euroopan laajuista toimintaa, niin kuin edustaja Jaar korosti. Meidän on kunnioitettava kansalaisten perusoikeuksia. Tässä vaaditaan suhteellisuutta. Lichtenbergerille voin, voin vakuuttaa, että Kyse ei ole siitä, että jonkinlainen käytös nuorten suhteen esimerkiksi tehtäisiin rikolliseksi. Komissio valmistelee syksyksi katsausta siitä, miten teolliset ja tekijänoikeudet voidaan suojata. Edustaja Manders nosti tämän aiheen esille ja esittelijä Gallo korosti niin ikään samaa seikkaa. Eli tämän katsauksen, raportin perusteella sitten katsomme, tarvitaanko tekstiin vielä muutoksia, jotta voimme parantaa tekijä- ja teollisten oikeuksien suojaa Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia komission ja sen vastaanotto oli suotuisa. Kiitoksia edustaja Gallo. Äänestämme huomenna kello 12, hyvät kollegat. Seuraava kohta esityslistalla on edustaja Ferreiran mietintö luonnonkatastrofien ja ihmisten aiheuttamien katastrofien ehkäisystä. Puheenvuoron saa esittelijä, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia